Viime 44 viimeiset romanit ja sintit pitä, olisi pitänyt murhata Auschwitzissa ja naiset ja lapset ähm, vastustivat ja taistelivat elämänsä puolesta natseja vastaan. He saivat tällä tavoin hieman liha, lisäaikaa, mutta toinen elokuuta äh, heidät murhattiin kuitenkin. 16. toukokuuta pitäisi muistuttaa äh, tästä niin, että näin ei tulisi koskaan enää tapahtumaan. Kiitos sitten Lanchiin minuutti. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Äh, yhteinen eurooppalainen muistiperintö erityisesti tänä päivänä 80 vuotta Molotov-Ribbentrovin allekirjoittamisen jälkeen. Ja äh, nyt kun rautaisäripo on äh, romahtanut, on tärkeä hetki, jotta nuoret eivät koskaan unohtaisi näitä totalitarismin hirveitä seurauksia ja jotta voitaisiin päivä päivältä tietoisesti nauttia vapauksistamme Kuitenkaan tämä ei saa olla mikään propagandaväline, jonka tarkoituksena on luoda humanitaarinen globalisoitu eh, kriisi. Meidän eh, Euroopan merkitys on sen identiteetissä, paikallisuudessa ja perheissä. Meidän on puolustettava erityisesti kristillisiä juuriamme, jotka ovat meidän suvaitsevaisuutemme pohja, eivätkä mikään este sille. On tärkeää erityisesti puolustaa Eurooppamme rajoja tietynlaiselta maahanmuuttopolitiikalta. Minunkin maani tehtävän on muistaa vihdoinkin Foiben uhreja. Kiitos sitten edustaja Zlotowski minuutti. Kiitos puhemies. Minä haluaisin viitata siihen, että päivä ennen kuin Molotovin Ribbentrop-Junksen voimaantulosta oli kulunut 80 päivää ja, ja sen seurauksenahan Neuvostoliitto hyökkäsi Puolaan sekä kun Saksa oli tykännyt Puolaan. Perustelulla Neuvostoliitto oli se, että piti suojella ukrainalaisia ja valkovenäläisiä. Tämä suojelu merkitsi sitä, että miljoonia ihmisiä raahattiin leireille Siperiaan, tuo suoja oli pelkkää terrorismia. Natsismi on ohitse, Neuvostoliittoa ei enää ole, mutta käytännöt ovat edelleen olemassa. Katsokaapa Georgiaan, katsokaapa Krimille tai katsokaapa Ukrainan itäosaan. Ja kaikki nämä tapahtumat ovat sellaisia, että ne pitää saada meidät siihen johtopäätökseen, että meidän pitää tähdätä parempaan tulevaisuuteen. Sitten edustaja Georgulis minuutti. Arvoisa puhemies, muistaminen on yksi ihmisyhteisön tärkeimmistä rikkauksista. Pitää varmistaa, että luomme tiloja, museoita, jotka pitävät muistot hengissä ja lisäävät inhimillisiä arvojamme – edistävät niitä. Pitää muistaa, mitä tämä vaikuttaa tuleviin sukupolviin, joten muistamisen merkitys on hyvin tärkeä. Meillä on tämä mukatieteellinen tarkastelu historiaan yritetään vääristää muistoja, muistamista. Se ei ole mikään kulttuurinen artefakti, jossa tehdään niin. Meidän pitää siis varmistaa, että taide ja kulttuuri saavat ilmaista Euroopan kansojen muistoja perimään. Sen takia minusta on sääli, että sana kulttuuri ei ollut tulevien komissaarisalkkujen jaossa mukana. Se on osa Euroopan rikkauksia. Jos halutaan pitää kulttuurimme henkissä, sitä pitää luoda. Kiitos. Dankeschön. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Castaldo, minuutti 30. Grazie. Kiitos puhemies olen pahoillani siitä, että jotkut haluaisivat käyttää tätä keskustelua muuttaakseen sen turhaksi kiistaksi siitä, mikä auktoritaarinen hallinto on ollut totalitaristisempi ja väkivaltaisin. Tätä keskustelua ei saada käyttää, jotta jakautuisimme menneisyyden tuomitsemisessa. Meidän täytyy muistaa niitä miljoonia uhreja, totalitarismin uhreja. Tämä pitää muistaa nuorten sukupolven, jotka eivät ole kokeneet näitä hirveyksiä. Se, että ryhdytään kiistelemään siitä, mikä hallinto on ollut kauhistuttavin, ei ole hyödyllistä, vaan se on myös haitallista nuorille, joita eivät huomaa todellista uhkaa. Sitä, että on ihmisiä, jotka hyödyntävät vihaa epätietoisuutta ja suvaitsemattomuutta. Eli lopulta täytyy lopulta he haluavat poistaa ne ihmiset, jotka eivät sopeudu heidän yhteiskuntanäkemykseensä. jotta voisimme pelastaa uudet sukupolvet väkivallalta ja sodalta, epäoikeudenmukaisuutta. Meidän on ylläpidettävä menneisyyden muistoa, mutta tarvitaan myös konkreettisia poliittisia päätöksiä, jotka kunnioittavat meidän arvojamme, koska siinä vaiheessa, kun huomaamme, että on liian myöhäistä, olemme jo hävinneet. Edustaja Basescu, minuutti. molotov este unul din Molotov-Ribbentropin sopimus on yksi äh, pelkurimaisimmasta äh, poliittisista äh, sopimuksista, joilla on vaikutusta Euroopan alueella. Siitä on kulunut 80 vuotta. Voin sanoa, että tänä päivänä Romania elää vielä Hitlerin ja Stalinin tahdon mukaisesti. Romanin kansa, Romanian kansa jaettiin kahteen osaan. Toisaalta meillä on Romania ja toisaalla meillä on Moldovan tasavalta. Voin sanoa, että Ribbentrop-Molotovin sopimuksen seuraukset ovat olleet etupiirit, jotka Itä-Euroopan maille tarkoittivat kommunismin leviämistä. Nämä ovat asioita, jotka meidän pitää muistaa. Meidän on ymmärrettävä, että Euroopan unioni on tämän päivän vastaus, joka takaa demokratian koko Euroopalle. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Majoriino minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Keskustelu muistamisesta on erittäin tärkeää, jotta voimme vahvistaa Euroopan hanketta ja edistää Euroopan tulevaisuutta erityisesti tällaisena päivänä, kun meillä on uudenlaista nationalismia ja yrityksiä, joista keskusteltiin eilen, kyseenalaista eurooppalainen demokratia erilaisten ulkoisten toimijoiden kautta me, se, että keskustelemme tästä täällä, tarkoittaa, että se on ajankohtainen asia. Siksi toivoisin, että täällä sanotaan Iljana Segren sanat, joka selvisi holokaustista, Auschwitzista ja joka vastustaa rasismia ja uusnationalismia ja puolustaa yhteistä kotiamme. Muistin ylläpitäminen on ikään kuin rokotus välinpitämättömyyttä vastaan, hän sanoo. Se auttaa meitä maailmassa, joka on epäokainen mukainen, jossa on kärsimystä. Tällä tavoin muistamme, että meillä kaikilla on oma tunto ja voimme käyttää sitä. Kiitos sitten edustaja Grytler minuutti. Rouva puhemies, kollegat, muistamisen velvollisuus on velvollisuus meille tehtävä, meille mepeille. Se antaa merkitystä tehdylle työllemme ja sen myötä voimme ymmärtää, minne haluamme mennä. Juuret salivat sen, että puu voi kasvaa ylös ja vahvaksi. Tätä varten meidän pitää antaa äh, talous, rahaa tässä on osoitettu tehokkaat toimet ja lisäarvo. 8 miljoonalla eurolla on ryhty toimiin, jotta voidaan muistaa paremmin. Jos Euroopan komissio haluaa todella edistää muistamista komission jäsen, sen pitää antaa siihen myös riittävästi rahaa. Tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä komission pitää tukea ehdotettuja parlamentin summia uudelleen muistamisohjelmalla oikeudet ja arvot. Tällä hetkellä tilanne ei ole tuo. Komissio on puolittanut tuon parlamentin budjetin. Pitää nyt reagoida, pyydän. Kiitos. Kiitos. Edustaja Fest, minuutti. Kiitos. Euroopan muistamiskulttuuri on hyvin tärkeä aihe vaikkakaan sitä ei huomaa siinä, miten täällä ollaan tänään läsnä, mutta ilman, että todella kuvataan sitä, mitä on tapahtunut, ei oikein muistaminen ole mahdollista. Siksi tämä esitys on tärkeä ja siinä on paljon hyvää, vaikkakin myös joitakin kyseenalaisia väittämiä, mutta ennen kaikkea 22 suositusta muistamiskulttuurista, niissä ei puhuta kertaakaan juutalaisista. Ikään kuin juutalaiset eivät olisi osa Euroopan historiaa ja ikään kuin he eivät olisi kansallisuudismin pääuhreja. Jopa Auschwitz mainitaan vain yhteydessä puolalaiseen vastaneita taistelijaan. Mikä tämän tarkoituksena on nimittäin? Se, että uno, jos ei puhuta juutalaisten ainutlaatuisesta kärsimyksestä, silloin nousee myös esille Euroopan vastuu Israelin olemassaolosta ja EUn politiikka ja sen skandaalinomainen tuki palestinalaisten eh, apula, apuorganisaatiolle, joka YK puitteissa toimii, joka on skandaalin peittämä. On tärkeää toimia. Täällä puhutaan sitä, että tosiasioita ei vääristetä. mutta tässä itse vääristellään faktoja, kun ei kertaakaan mainita juutalaisia. Siksi tämä esitys on väärä, koska se loukkaa juutalaisia uria vielä kerran sillä, että heistä vaietaan ja heidät unohdetaan. Seuraavaksi edustaja Krasnodebski, minuutti. E, fałszywa historia jest mistrzynią błędnej polityki. Niin, väristelty historia johtaa pahaan politiikkaan. Tämä on puolueisen historia, sen sanonta 1800-luvulta, johon liittyy myös tuossa maailmansotaan, sillä poliittisista syistä tätä vääristeltiin. Ja poliittiset motiivit nimittäin johtivat vääristeltyä menisyyskuvaa. Miksi ihmiset eivät haluaisi muistella historiasta Stalin sopimusta pitkään? No, siksi voitaisiin sanoa, että ei olisi ollut toista mahdollisuutta, jolle sopimusta olisi solmittu nuoren kahden hallinnon välille. Ja silloin ei pitäisi selittää, miksi länsiliittolaiset tekivät yhteistyötä Stalinin kanssa sanomatta siitä, mitä hän teki. Miksi punainen armeija toisi mukaan vapauden. No ei tarvitse selittää, minkä takia on toimittu niin ja näin. Meidän pitäisi lopultakin vetää kunnolliset päätelmät historiasta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Edustaja Fox, puolitoista minuuttia. Historical remembrance matters historiallinen muistaminen on tärkeää se on liian tärkeää, jotta sitä manipuloitaisiin eh, poliittisiin tarkoitukseen. Tästä tämä, ei ole tarkoitus eh, todellista muistamista, vaan kyynisesti väärinkäytetään toista maailmansotaa eh, nykypäivän asioiden edistämiseen. Euroopan parlamentti käyttää muistamista edistääkseen laajentumisagendaa. Renew käyttää kansallisia mm, koulutusagendoja ja SND eh, hyödyntää eh, historiallista vapaustaistelua vastustaakseen eh, hallintoja, jotka hiljattavat vastustajia. Millainen loukkaus todellisia fasistin, antifasisteja vastaan Varsovan geton äh, sankarit ja sotilaat Venäjän äh, rintamalla ja D-Daynä. Tämä on osoitus siitä, että rajat ylittävä solidaarisuus oli olemassa jo aikaisemmin, eikä se riippunut institutionaalisuudesta EUn yhtenäisyydestä. Kuitenkin EUn historian revisionismi muistaa vain harvat asiat. Toinen maailmansota oli eh, sota eh, suurvaltojen rakentamista vastaan. Tämä oli maailmansota, jossa miljoonat muut kuin eurooppalaiset kaatuivat vapauden ja demokratian puolesta ja taistelivat oman itsenäisyytensä ja suverenisuutensa puolesta. Kaksi valaistusajan, valistusajan periaatetta, jotka parlamentti haluaa unohtaa ja jättää historian ulkopuolella minä tulen muistuttamaan tästä teitä joka kerta. Kansallinen suverenisuus, siitä on kyse. In der Aussprache folgt Seuraavaksi edustaja Kovacev, minuutti. Puhemies, kahdeksan vuotta sitten, kahdeksan vuotta sitten kaksi diktatoria allekirjoitti sellaisen sopimuksen, toisen maailmansodan käynnistämisessä ja alkoivat rikollisen tavoin jakaa Eurooppaa huolimatta ideologisista eroistaan. He ovat saman pahan kaksi kasvoa totalitarismin. Tämä paha on saanut aikaan mittaamatonta kärsimystä maanosaan 2000, luvulla miljoonia viattomia uhreja. Maailmansodan päättyminen merkitsi toisen hallituksen tuhoa, mutta toinen säilyi ja orjuutti puoli Eurooppaa. Me olemme täällä siirtämässä tuon muiston terrorista, joka johti maanosamme kärsimyksiin. Haluaisin onnitella Bulgarian viranomaisia siitä, että ne ovat sisällyttäneet tähän toisen maailmansodan todellisen historian koulujen oppisuunnitelmaan. Meidän on muistettava historiaa, emmekä koskaan saa sallia, että kansansosialismi, kommunismi tai fasismi tai mikään muu totalitaarinen ideologia myrkyttää ihmisten mieliä ja sydämiä Euroopassa. Kollega Euro- Espanjassa on huolissaan siitä, että edelleen on katuja, jotka on nimetty hänen maassaan diktaattorien mukaan, mutta hän ei saata tietää kenties sitä, että Bulgariassa joka toisella kadulla on nimi joka on ollut diktaattori, ihminen, joka on aiheuttanut tuhansien ihmisten kuoleman. Meidän pitää yhdessä osoittaa kunnioitusta kaikkien totalistisjärjestelmien uhreille. Hyvin usein unohdetaan, että sekä vasemmalla että oikealla on tähän tarvetta. Fajon minuutti. Hvala predsedujoča, spoštovani. Kiitos rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat. Olen samaa mieltä, on tärkeää muistaa menneisyyttä jos halutaan parantaa turvallisuutta, mutta on sitäkin tärkeämpi, ettemme toista virheet, koska näillä historia toistuisi. Kaikki nämä päätöslausunnot, jotka hyväksyttiin parlamentin toimesta aikaisemmin, eivät voi olla hyödyllisiä, jos ellen sallimme sellaiset toimet, jotka pääsotuohjelma tuomitsee demokratian, muskaminen oikeusvaltioperiaatteen, huomiota jättäminen ynnä muuta. Slovenian sanonnan mukaan pitää aina puhdistaa oma talonsa ensin. Muiden virheiden nostaminen on hyväksi vain silloin, että jos halutaan välttää omat virheet, eu ei voida puhua sattumavaraisista virheistä. Ei. Jos ei pitäydytä kiinni säännöissä, niin toimittu väärin komission puheenjohtajien ja meppien pitäisi sen takia käydä vakavaa keskustelua lokakuun kuulemisissa, kun käydään läpi näitä salkkuja, myös se tulee vaikuttamaan tulevaisuuteen. Seuraavaksi edustaja Austrevicius, minuutti. Madam Chair, colleagues, Commissioner. Puhemies, kollegat, komissioni uskon vakaasti, että Euroopan unionin tulevaisuuden hanke, se tuo demokraattiset Euroopan kansakunnat yhteen, mutta kun katsomme tulevaisuuteen, meidän pitää tehdä kattavia johtopäätöksiä yhteisestä menneisyydestä. Meidän me usein oli kysymys sodista, tuhosta, totalitaarisyydestä ja kauheuksista, jotka tuhosivat elämiä peruuttamattomasti. Sodan jälkeinen sovinto sai aikaan eh, vakautta ja yhteistyötä, mutta meidän pitää olla rehellisiä. Prosessi ei vielä ole päättynyt. Sellaiset esimerkit kuin äskettäiset korkeiden, Sergei Ivanovin korkean venäläisen viranomaisen kommentti, jossa kiistetään Neuvostoliiton Baltian miehitys, on todellakin hyväksymättömissä olevaa eh, kiistämistä ja historian uudelleen kirjoittamista. Euroopan kansakuntien eh, yhteinen perusta luodaan tänään historian opetuksessa, kouluissa ja räätyyttävässä yhteistyössä. Siksi minä kehotan suurempiin investointeihin eurooppalaiseen muistamiseen, joka perustuu yhteiseen tutkimukseen, opettamiseen, siitä, että puhutaan yhteisestä historiasta ja sitä, että vaalitaan meidän eurooppalaista elämäntapaamme. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Jaki, minuutti. Dziękuję pani przewodnicząca. Mamy za sobą 80. rocznicę wybuchu II wojny. 20. vuosipäivä äh, toisen maailmansodan syttymisestä. Äh, on käsillä ja monet eivät äh, halua muistaa, että silloin oli sopimus. Puolalaiset eivät tehneet yhteistyötä Hitlerin kanssa ja maksoivat sen takia korkean hinnan. Monet ihmiset menettivät henkensä. Pääkaupunki eh, tuhottiin, eh, yli 50 prosenttia kulttuuriperinnöstä varastettiin. 70 prosenttia rautateistä ja eh, muusta hyödykkeistä varastettiin tämä varastettu osuus oli 38 prosenttia BKT, Ranska ja Iso-Britannia menettivät ehkä prosentin. Lääkärit ja asianajajat menettivät henkensä. Puolalainen eliitti murhattiin ja monia juutalaisia kansalaisia tapettiin pitkään elimme Neuvostoliiton ikeen alla ja uskon, että meidän kohtalomme on vielä monen ihmisen omalla tunnolla, joka silloin vaikeni. Kiitos edustaja Gal, minuutti. Puhemies, hyvä komission jäsen. Tämän päivän keskustelussa puhustamme kommunismin ja kansallisen diktatuurin uhria. Me unkarilaiset ja keskisen Itä-Euroopan uhrit kansakunnat muistamme ne tehot, joita kumpikin diktatuuri sai aikaan. Silti on vahinko se, että yhtenässä Euroopassa kommunismin puheista, teoista puhutaan suhteellisen vähän, vaikka meidän eh, isoisiemme, isoäitiemme elämän tuhosivat kommunistit, mutta kuitenkaan voineet viedä heitä sitä pois, että he uskoivat tulevaisuuteen. Tämä on voima itäisen Euroopan kansakunnille. On tunnustettava keskiä Itä-Euroopan historiaa tämä osa. Ja on muistettava myös se, jotta voidaan ymmärtää postkommunististen kansakuntien nykyinen todellisuus. Se, että Eurooppa todella voisi yhdentyä, on myöskin musta tunnustettava ja tuomittava samalla tasolla myöskin kommunistien hirmuteot. Tämä on sen empatia, joka puuttuu edelleen Euroopasta on, tämä on ymmärrettävää niitä, jotka eivät tätä ymmärrä, jotka eivät käyttäne käsimään kommunista, mutta kuitenkin on katkeraa se, että edelleenkin täällä parlamentissa voidaan puhua eh, tästä asiasta ikään kuin se olisi ollut Eurooppa kuitenkin voi olla yhtenäinen siihen asti, kunnes ole yksimielisyyttä tästä kysymyksestä. Kiitos. Edustaja Farron, minuutti. Merci, madame la... Kiitos, rouva puhemies päätöslauselma Euroopasta muistoperimästä mm, nostaa esille useita kysymyksiä. Me juhlista eurooppalaista muistiperintöä tarvitsemme sille paikkoja, museoita, monumentteja ynnä muita. Nämä ovat osa muistoperinnön geografiaa. Unionin pitää ylläpitää niitä, suojella niitä, jotta kansalaiset voivat käydä tietyissä konkreettisissa paikoissa. Ne innoittavat toimijamme ja ne pitäisi siirtää tuolle sukupolville sopivan viestinnän, uuden nykyaikaisen viestinnän kautta. Ja ne pitää ottaa huomioon myös koulutusohjelmissa. Aloitteita on olemassa kuten eurooppalaisen kulttuuriperinnön merkki tai eurooppalaiset muistoperinnön päivät, jotka pidetään nyt viikonloppuna, mutta tarvitsemme enemmän vapaaehtoisuutta näiden monumenttien suojelussa. Muistakaa me menneet tragediat, joten tilanne on huolestuttava, kun ajatellaan ääriliikkeiden nousua, eurooppalainen muistiperintö. Sen pitää inspiroida Euroopan tulevaisuutta näkyvästi ja iloisesti. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kempa, minuutti. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowni państwo. Paljon kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Tämä päätöslauselma kulkee otsikon kanssa ei koskaan enää Ribbentrop-Molotovin sopimusta, ei, enää, ei koskaan enää miljoonia kuolleita, ei koskaan enää sotaa. Tämä meidän pitäisi olla tavoitteena, tämän pitäisi olla myös tämän keskustelun tarkoituksena. Tänä päivänä me ajattelemme kahden verinhimoisimman diktatuurin uhreja ja me kärsimme vieläkin diktatuurin seurauksista ja Neuvostoliiton dominanssista. Olemme yrittäneet äh, uudistua, mutta se ei ole aina helppoa. Ne arvot, jotka meiltä aikoinaan puuttuivat, johtivat näihin hirveisiin konflikteihin. Me tiedämme, että äh, Ukrainan eh, konflikti on yksi eh, tänään tärkeä. Eh, me huolehdimme tämän vuosisadan lapsista ja orvoista. He ovat jälleen sodan uhreja. Näin ei saisi koskaan enää tapahtua. Kiitos edustaja Kalni, ette minuutti. Hyvät naiset, kollegat. Molotovin-Ribbentroin sopimus on ollut monille miljoonille eurooppalaisille minulle henkilökohtaisesti erittäin henkilökohtainen tarina, koska toisen maailmansodan jälkeen niille kansoille, jotka olivat rautaisirun takana vielä vuosikymmenen ajan, jatkuivat kuoleminen ja sortotoimet. Kolme minun isovanhemmistani on haudattu Neuvostoliiton kulagiin. Äitini oli 17 vuotta Siperiassa isäni kahdeksan ja minä olen syntynyt Siperiassa. On paljon tällaisia kohtaloita Baltian maissa. Mutta Baltian kansat ovat tienneet, että pystyneet muuttamaan menetyksen ja kärsimyksen voitoksi. 37. elokuuta 30 vuotta sitten miljoonat ihmiset muodostivat yhdessä ketjun kädestä käteen, joka seurasi Baltian tietä kaikkien maiden kesken. Tätä kautta me muistimme sitä, että meillä on oikeus vapauteemme ja saada takaisin meitä viedyt valtiot. Näin tästä Baltian tiestä tuli meidän tiemme takaisin Eurooppaan. Siksi historia pitää tuntea, jotta pystyy kestämään ja jotta ei menetä luottamustaan tulevaisuuteen. Uskon, että Ukraina tulee saamaan takaisin Krimin, joka siltä riistettiin laittomasti. Kiitos, rouva puhemies. 80 vuotta on kulunut siitä, kun kaksi totalitaarista hallintoa sopi Molotov-Ribbentrop-sopimuksesta. Se jakoi Euroopan etupiireihin ja se avasi tien yhden sotaisimmista sodista Euroopassa 23. päivä elokuuta tänä vuonna muisteltiin uhreja. Ja natsien ja fasismin ja kommunismin kaatuminen johti vapauteen, jota monet pitivät itsestäänselvänä Euroopassa. Tuon muistaminen on ainut tapa saada aikaan taas sopu. Kauheudet ja väkivaltaisuus johtuvat näistä pimeistä ideologioista ja niitä pitää suitsia. Seuraavaksi edustaja Šojdrova minuutti. Dámy a pánové, je naší povinnosti připomínat si smutné události. Hyvät naiset ja herrat, meidän velvollisuutemme on muistaa näitä tapahtumia, jotta me emme unohtaisi niitä, jotta tällaista ei tapahtuisi koskaan enää tulevaisuudessa. Ensimmäinen syyskuuta toinen maailmansota syttyi hyökkäyksellä Puolaa kohtaan. Sitten Neuvostoliitto hyökkäsi Puolaa kohtaan toistamisen ja kesti kuusi vuotta ennen kuin toinen maailmansota loppui, mutta silloin alkoi toinen diktatuuri ja 40 vuotta ihmiset kärsivät kommunistista diktatuurista. Tämä tuotti paljon kärsimystä ja vihaa ja me vieläkin näemme tämän ajanjakson seuraukset. Meidän on erityisesti muistettava tätä niissä Euroopan kolkissa, jossa Kuuletteko minua nyt? Toimiiko kaikki? Myös englanniksi? Hyvä. Niin. Aloitanko alusta nyt? Selvä. Kummatkin diktatuurit, kommunistinen ja kansallissosialistinen, olivat hirvittäviä. Sen takia on tärkeää, että me kummatkin muistamme, millaista, muistamme aina millaista silloin oli, mitkä tapahtumat johtivat näihin diktatuureihin. Ja meidän täytyy aina myös muistaa Ukraina, joka on osittain miehitettynä ja joka kärsii Moskovan disinformaatiosta. Siksi meidän on tuettava, äh, erityisesti kun ajattelemme tätä hirveää historiaa, jota muistelemme tänään. Edustaja Hokaliksella on kysymys, sopiiko teille? Then I was uh, looking for the catch the eye. I'm sorry. Niin. Anteeksi, minä haluaisin pitää puheenvuoron menettelemään puhujalistaa. ko- Anteeksi, minun virheeni sitten. Edustaja Wieseler Lima, minuutti. Madame la Présidente. Rouva puhemies, kollegat. Kahtia kautunut Eurooppa oli sellainen, että toisella puolen muuria oli vapautta ja toisella puolen oltiin vankeja. Tämä oli nuorisoni, tämä oli arkea ja muistan epäoikeudenmukaisuuden, jota koettiin, kun oli tuo jakolinja toisen maailmansodan jälkeen. Ja minulla oli onni olla vapauden puolella. Minulle kuvailtiin toista maailmansotaa ja sen kauhuksia muistan nuo kauheudet, kun sain käydä keskitysleirillä ja näin mitä kauheuksia löytyy sodan aikana. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että menneet vuodet ovat kadonneet muistista ihmisiä kuitenkin. Tai siis tässä on tällainen huntunoiden muistojen päällä, joka estää niiden näkemistä. Tätä ei voida hyväksyä. Historian muistaminen ei tarkoita vasta, että kunnioitetaan menneitä, vaan taistellaan tämän myötä myös kaikki ääriliikkeitä vastaan, jotka nyt lisääntyvät voimakkaasti. Historian myötä meidän eurooppalaisten pitää muistaa, meidän pitää kouluttaa nuoremme siitä, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Pitää pysyä valppaina, jos haluamme suojella meitä tulosolta, joka saattaisi toistaa menneisyyden rikokset. Kiitos. Kiitokset edustaja Viserer Liima nyt meillä on puheenvuorolistalla viimeinen puhuja andrzej eh, halicki minuutti olkaa hyvä. pani przewodnicząca! Kiitos. jonka tulemme huomenna hyväksymään ja jota minä olen mukana laatimassa, pyrkii muistuttamaan menneisyydestä, mutta samaan aikaan meidän täytyy myös eh, dramaattisista tapahtumista tapahtumista ja traagisista tapahtumista nähdä ne seuraukset. Se maksoi miljoonien ihmisten hengen. Molotovin Trippentopin sopimus oli kahden totalitaarisen hallituksen välinen liitto. Tämän täytyy olla jotain, mistä opimme tulevaisuutta varten. Kaikille niille, jotka ovat piittaamatta radikalismista ja nationalismista, heidän on tästä opittava, koska tämä voi johtaa siihen, että 1900-luvun draamat Euroopassa seuraavat meitä tulevaisuuteen. Tätä emme saa sallia. Ja tästä syystä minä kehotan kaikkia reagoimaan, reagoimaan tällaisiin tendensseihin. Puolassa äskettäin vietettiin vuosipäivällä muistettiin hyökkäystä Puolaan ja silloin Puola menetti itsemääräämisoikeutensa. Meidän täytyy taistella ääriliikkeitä vastaan – jotka ovat ottaneet omikseen totalitaaristen hallitusten symbolit. Joskus kysymys on myöskin populistisista poliitikoista. Meillä on historiallinen vastuu luoda turvallinen totalitarismista vapaa Eurooppa. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että egoistisen nationalismin Eurooppaa ei synny. Kiitokset edustaja Halitski. Sitten siirrymme puheenvuorolistan ulkopuolisiin pyyntöihin ja niitä on nyt niin paljon, että voin myöntää niistä ehkä alle puolet eh, viisi kappaletta. Itse asiassa niitä on 15 ja, ja istunto on, on jäljessä, joten aloitamme tästä ja antaisin ensimmäiseksi puheenvuoron edustaja Isabel Benjumealle Olkaa hyvä, teillä on minuutti. Kiitos puhemies, kiitos komission jäsen. On selvää, että on tärkeää, että Euroopan yhteiskunta ei unohda menneisyyttään. On välttämätöntä muistaa, tunnustaa ja vedota historiaan sekä sen valoihin että varjoihin, muistuttaa muistojen uhreista ja muistaa heitä, ja koska on taisteltu vapauden puolesta, se on se kaikki, mistä olemme yhtä mieltä, mutta haluaisin kuitenkin hälyttää jostakin, mikä on huolestuttaa nimittäin. Ja se on jotakin, että merkitsee sitä, että meidän tehtävämme ei ole kirjoittaa historiaa. Me emme saa pakottaa yhtä ainoa historian tulkintaa. Historia ei saa käyttää poliittisena aseena koska tämä on se, mitä Espanjan vasemmisto on ollut tekemässä jo muutaman vuoden ajan euro- kun on ollut laki, joka liittyy historialliseen muistoon Espanjassa. Ei voi olla niin, että vain yksi tapa nähdä historiaa pakotetaan. Se historian kirjoittaminen on historioitsijien tehtävä. Meidän tehtävä, teidän ja minun, on varmistaa se, että historioitsijat voivat tehdä, tehdä työtä vapauden puitteissa. Koulutus ja inhimillisyyden opettaminen humanistisen aineen opettaminen on tärkeää tuleville sukupolville, koska se mahdollistaa sen, että ihmiset ymmärtävät saavutukset ja pyrkivät etsimään todellisuutta. totuutta. Kiitos. Kiitokset. Sitten seuraava puhuja on edustaja Jackie Jones. Olkaa hyvä, minuutti. Thank you very much. Kiitos paljon komission jäsen. Sitten kysymyksen, miten mennyttä voidaan muistella ja kunnioittaa. Mennyt, joka täynnä sotaa ja konfliktia ja rajoja. No, minusta ihmisoikeuslakimiehenä, joka on 25 vuotta, ehdottaisin, että kunnioitamme ihmisoikeuksia ja ihmisarvoisuutta. Miten se tehdään? Kunnioitamme oikeusvaltioperiaatetta, ihmiselämää, kokoontumisvapautta, mielipitevapautta ja kunnioittaisimme ihmisarvoista elämää vanhuksille, lapsille, yksilöille, kaikessa moninaisuudessaan. Eikä pidä sulkea pois ketään. Pitää sallia ihmisarvoisuus taloudellisen varauden myötä ja siten, että voidaan elää niin kuin halutaan. Miten tämä onnistuu? No se on ihmisoikeusvälineissämme kirjattuna, josta sovittiin toisen maailmansodan jälkeen ihmisoikeuskirja, YK, peruskirja, kaikki muut kansainväliset sopimukset, jotka meillä on tällä hetkellä. Totta kai eurooppalainen ihmisoikeuksien kirja ja sitten Britannian pitäisi pysyä myös EU-ssa. Kiitos. Kiitokset edustaja Jones ja nyt annan puheenvuoron edustaja joachim brudzinskille. olkaa hyvä teillä minuutti. pani przewodnicząca! panie komisarzu! kiitos rouva puhemies hyvä komission jäsen ensin me puolassa me muistimme neuvostoliiton aggression 20 vuotispäivää ja myös Westerplatten taistelun vuosipäivä. Ja me tiedämme, että syyt toisen sanan syttymiseen oli, olivat sellaisia, jotka määriteltiin Versailles sopimuksessa. Me tiedämme, että Molotov ennen kuin Neuvostoliitto hyökkäsi Puolaan, sanoi puolalaisille, että näin tämä nyt vain on. Mä voin todeta, että venäläiset poliitikot edelleenkin pyrkivät asettamaan kyseenalaiseksi historian ja suhteellistamaan se, mikä vaarantaa tulevaisuuden. Tulevaisuuden täytyy olla sitä, että tutustumme tule- todellisuuteen. Meillä olisi nykyaikaista Eurooppaa, jos se olisi ollut kreikkalaisia filosofeja ja roomalaista oikeutta, eikä kristillisiä juuria. meillä on se tilanne, että, että haluaisin muistuttaa eräästä juutalaisperäisestä nunnasta, joka murhattiin Auschwitzissa. Aletaanpa Jan Haskinia ja eräitä muitakin. Me emme saa sallia sitä, että uuden totalitarismin nimissä tällaista historiaa vääristetään kiitokset edustaja brudzinski tärkeää asiaa mutta teillä on tässä keskustelussa vain minuutti jokaisella me olemme jäljessä. eli sitten haluaisin antaa puheenvuoron edustaja sandra pereiralle olkaa hyvä yksi minuutti. it's working. Uh, Toimii. Niin. Kaistuttava yritys laittaa fasismia ja kommunismi samalle linjalle ja sanoa, että nämä ovat rikoksia. Samalla tapa on kapitalistivoimien yritys toistaa virheet, jotka johtivat toiseen maailmansotaan. He yrittävät unohtaa kommunismin panoksen, kun voitettiin natsifasismi. Muistakaa, mitä tapahtui omassa maassani Portugalissa. Ihmiset, jotka taisivat natseja vastaan, joutuivat että Muistakaa nyt, mitä olosuhteita työntekijöillä on nyt tällä hetkellä. Tässä yritetään tietysti generalisoida kommunismin puolueiden kieltäminen, niin sorto tapahtuu eri jäsenvaltioissa. EU on tässä osa syyllinen samaan aikaan on ylistetty fasismia. Tämä on selvästi tarkoituksena viedä huomiota pois eu nevallisuudesta saada kansojen yritykset nousua. Ja tässä yritetään vain rajaamaan ihmisten oikeuksia ja vapauksia. Kiitos. Kiitos edustaja Pereira. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Kostas Padbaudakisille. Olkaa hyvä, minuutti me protogono antikommunismo και ανιστόρητο Aivan selkeällä antikommunismilla ja todellisuuden vääristämisellä Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti ovat pyrkineet pesemään fasismin puhtaaksi. Etenkin Visegrad-maat ja Baltian maat ovat olleet osallisina tässä, koska ne näkevät kommunistit eh, Hitlerin myötäjuoksijoina ja Neuvostoliiton, joka oli taistelemassa, voittamassa natsismia ja kansallismia halvennetaan. Ei pidä unohtaa, kuka avasi Hitlerille tien valtaan. Ranskassa oli porvarillinen rintama, jota äh, edusti Vichyin hallinto, ja Kreikassa oli omanlaisensa Quisling hallinto, ja nämä toteuttivat Hitlerin suunnitelmia – ja tällä välin on ollut myöskin kommunistien vainontaa, kommunisten puolueiden kielto ja tätä kautta luonnollisesti myös hyökkäys kansoja kohtaan. Me emme saa unohtaa sitä, että tämä historia on todellakin kirjoitettu kansojen verellä. Kiitos edustaja Papadakis. Ja nyt on sitten tämäkin puheenvuorolistan ulkopuolinen lista käyty läpi ja antaisin puheenvuoron komissaari Dimitris Avramopoulosille komissaari olkaa hyvä. Is Onko minun vuoroni? Rouva Kiitos kollegat alkuun. Kiitos tästä elosasta hyvin mielenkiintoista keskustelusta. Se osoittautui erittäin ajankohtaiseksi, kuten tiedätte, joka vuosi komissio juhlistaa elokuun 23. päivää, kun muistellaan miljooneja totalitarismin uhreja, kahden eri totalitarismin hallinnon uhreja. Kyse ei ole ideologisesta totalitarismissa, kyse on totalitaarisesta ideologiasta ja metodologiasta. Totalitarismi on demokratian vihollinen ja ihmisarvoisuuden vihollinen – tehtävämme on pitää nuo muistot hengissä ja innoittaa ja opastaa tulevia sukupolvia, kun ne puolustavat perusarvoja, oikeusvaltioperiaatteita ja demokratiaa. Vankasti toimimme näitä uhkia vastaan, kun Euroopan demokratia on uhattuna. Tässä salissa on demokraattinen sitoumus puolustaa pitää yllä ja suojella eurooppalaista hanketta. Tämä eurooppalainen hanke alkoi toisen maailmansodan jälkimainingeissa. Viisat ja päättäväiset johtajat äh, olivat tämän taustalla. He olivat kokeneet kaustettavaisia jo vain muutama vuosi sitten, mutta silti he tekivät historiallisen päätöksen. He loivat perustan tälle vapauden, rauhan ja demokratian ja vakauden tilalle. Juuri tätä me eurooppalaiset nautimme tällä hetkellä. Mutta ikinä tätä ei pitä, saisi pitää itsestään selvänä. Meidän pitää viedä hanketta eteenpäin. Nyt tiedämme, että tietyt haasteet ovat edessämme, ei on edessä. Se kyseenalaistetaan. Nyt pitää osoittaa johtajuutta kunnioitusta kansalaisia kohtaan. Ei pidä koskaan unohtaa vastuuta, joka meillä on, jonka olemme perinneet perustajisiltämme. Tämä on tärkeää muistaa, mutta myös varmistaa, ettei historia toista itseään. Jos jätämme huomiota tai emme ymmärrä tai lue historiaa, emme voi oppia menneisyydestä. Se on suurin uhka tulevaisuudellemme. Tämä oli menneisyyden seurasta, kun historia jätettiin huomiota. Tämän päivän keskustelu on tämmöinen toivoa. Tiedän, miten sitoutunut tämä toimielin on yhdessä komission kanssa. Yhdessä meidän pitää suorittaa tehtävämme kansalaisia kohtaan. Jotkut yrittävät saada uskomaan, että kansalainen myöntävät uskonsa tai että yhteys ei ole kansallista verran mennyt, tiedämme, että päinvastainen on totta. Itse asiassa meillä on tietoja, jotka sanovat, että keskimäärin yli 70 prosenttia Euroopan kansalaisista on sitä mieltä, että he ovat, tai tuntevat itsensä EU-kansalaisiksi samaan aikaan äh, he tuntevat yhteyden kotimaahansa. Tämä luku on vakaasti kasvanut jopa vuoden 2012 jälkeen kun sen taso oli 61 prosenttia. Meidän pitää jatkaa yhteistyötä ja saada kaikki unionin kansalaiset tuntemaan itsensä eurooppalaisiksi. Meidän pitää tehdä yhteistyötä ja ottaa mukaan koko yhteiskunta. Yhteistyö on eurooppalaista ja synteesi on demokratian yhteydessä, koska eurooppalaisena oleminen ei ole vain hieno motto. Se tarkoittaa suvaitsevaisuutta, moninaisuutta ja solidaarisuutta. Kyllä siitä tunnustetaan yhteiset arvomme ja ihmiskunta ja kyse myös yhteistä tahdostamme ja päättäväisyydestä elää reilussa, vapaassa ja rauhanomaisessa maailmassa siitä, että otetaan huomioon moninaisuus, monikielisyys ja että kunnioitetaan eri kulttuureja, identiteettejä ja perinteitä. Tässä on kyse siitä, että välitetään toisistamme, että rakastamme omaa kansakuntamme, kunnioitamme naapureitamme ja että kuulutaan eurooppalaiseen perheeseen. Toivottavasti nämä ponnistelut jatkuvat ja saavat teiltä tukea onnille, joka muistaa menneensä, oppii siitä – eikä palaa siihen. Unioni, joka rikkoo lokerot voimin, ottaa moninaisuuden ja on toivon majakka globaalisti ja joka on äh, antamassa solidaarisuutta yhteisölle, kansalaisille ja kansakunnille. Kiitos oikein paljon. Kiitokset komissaari Avramopoulos niistä viisaista sanoista. Ja sitten kuulemme vielä neuvoston puheenvuoron, jonka käyttää ministeri Tytti Tuppurainen. Olkaa hyvä. Madam President, honorable... Puhemies, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Meidän täytyy oppia paljon historiastamme näinä aikoina, kun yhteiset arvot ovat hauraita ja niistä on tarvetta pitää kiinni. Yhdessä meidän täytyy nyt tarttua äärimmäisten ajatusten nousuun ja antisemitismin nousuun kautta Euroopan. Tämä on yhteinen haaste meille kaikille. Tietoisuuden lisääminen ja asianmukaisen tiedon varmistaminen ovat avainelementtejä äärimmäisten eh, ajatusten ja desinformaation torjunnassa. Meidän täytyy edelleenkin pyrkiä varmistamaan vapaa yhteiskuntamme. Nuoriso, tulevat sukupolvet, heidän tarvitsee muistaa ja oppia virheistä, joita yhteisessä historiassamme tehtiin. Euroopan tulevaisuuden tulisi perustua yhteisille arvoille – keskinäiselle moninaisten perinteidemme ymmärtämiselle ja sille, että jaamme Euroopan historian moninaisuuden, myös muiston totalitarismista. Meidän on oltava edelleenkin oikeusvaltion vartioita. Haluan vielä kerran kiittää siitä, että olette sitoutuneet tähän äärimmäisen tärkeään aiheeseen. Kiitos, hyvät naisten herrat. Kiitokset myös neuvostolle. Kiitos ministeri Tuppurainen näistä tärkeistä sanoista. Ja nyt olemme tämän keskustelun päättäneet ja sen päätteeksi olen vastaanottanut neljä päätöslauselmaesitystä eh, euroopan kansanpuolueelta euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmältä sekä sosialistien ja demokraattien ryhmältä ja vielä renew uudistuva eurooppa ryhmältä joten todellakin keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan torstaina. I would like to make some announcements. Um, first, Haluaisin äh, antaa, sanoa muutaman ilmoitusaseman. SD ja ID-ryhmät ovat ilmoittaneet puhemiehelle päätöksistä, jotka liittyvät muutoksiin äh, nimityksissä äh, valiokuntiin ja valtuuskuntiin. Nämä ilmoitukset löytyvät tämän päivän pöytäkirjasta ja astuvat voimaan saman tien. No niin. esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon tilanne. Ja nyt pyydän että kuuntelette tarkkaan. ennen keskustelun avaamista nimittäin tässä voin ilmoittaa että tällä istuntojaksolla testataan uutta järjestelmää jonka avulla jäsenet voivat rekisteröidä sähköisesti pyynnöstä myönnettäviä puheenvuoroja ja sinisen kortin kysymyksiä koskevat pyynnöt teille on toimitettu sähköpostilla tietoa siitä miten tämä järjestelmä toimii ja teille on jaettu pöydillenne käyttöohjeet. jäsenet voivat siten esittää puheenvuoropyynnön käyttämällä äänestyskoneensa painikkeita annetun ohjeen mukaisesti. äänestyskoneella esitettävien pyyntöjen lisäksi puheenvuoroa voi pyytää myös perinteisellä tavalla. pyynnöstä myönnettävää puheenvuoroa voi pyytää nostamalla valkoisen paperin tai ilmoittautumalla henkilökohtaisesti keskustelun alussa täysistuntoyksikön kollegoille täällä ja sinisen kortin kysymystä voi pyytää edelleen nostamalla sinisen kortin. tätä sähköistä järjestelmää testataan useiden keskustelujen ajan ja haluankin muistuttaa teille että pitäkää äänestyskorttinne mukana koska se on edellytys sille että voimme testata tätä järjestelmää. toivon että myös käytätte sitä. Ja nyt sitten tosiaan siirrymme keskustelemaan rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon tilanteesta ja haluaisin ensimmäiseksi pyytää neuvoston puolesta ministeri tytti tuppuraista käyttämään puheenvuoron. olkaa hyvä ministeri. Arvoisa rouva puhemies, komission jäsen, arvoisat jäsenet, kiitos, että kutsuitte puheenjohtajan valtion osallistumaan tähän keskusteluun rahanpesun torjunta ja terrorismin rahoituksen Vasta toiminta on tärkeä prioriteetti Suomen kaudella ja neuvosto on sitoutunut tähän vahvasti. Viimeiset vuodet parlamentti, neuvosto ja komissio ovat tehneet tiivistä yhteistyötä. Tavoitteena on perustaa tota, tai tavoitteena on torjua terrorismirahoitusta ja rahanpesua. Erityisesti olemme vahvistaneet EUn sääntöjä ja 2019 vuonna hyväksymällä viimeisimmät lisäykset rahanpesun vastaisen direktiiviin jäsenvaltion. Pitäisi tässä olisi kansallista lainsäädäntöä tammikuun 2020 mennessä. Sitten kun se on voimassa, viides rahanpesun vastainen direktiivi parantaa FIU-selvittelykeskusten valtuuksia, lisää avoimuutta tiedostoryhmät äh, todellisen edunsaajiin ja sitten myös virtuaalivaluuttoja ja prepaid-kortteja säännöllä enemmän, jotta voidaan ennaltaehkäistä terrorismin rahoitusta. Kuten tiedätte, aikaisemmassa neljännessä rahanpesun vastaisessa direktiivissä jäsenvaltioiden transponointi on kohdannut tiettyjä viivästymiä. Tässä kohtaa komissio voi kerätä lisätietoa, mutta ymmärtääkseni tietyt rikkomusmenettelyt ovat jo päättyneet kun on uudelleen tarkasteltu eurooppalaista järjestelmää, jossa sovittiin juuri kun parlamentti meni tauolle, edistyttiin lisää ja vahvistettiin pankkiviranomaisen roolia, mitä tulee riskeihin, jotka liittyvät finanssialaan. Juristilingvistit nyt saattavat loppuun tekstiä, jotta se voisi astua voimaan tammikuussa. Lisäksi tässä on lisää sääntöjä rahanpesustoimista pankkipaketissa – ja tässä on käyty läpi muun muassa näitä pääomavaatimuksia. Kun nyt tulee viides vastaan direktiivi, olemme virtavivastaneet yhteistyötä valvojen ja rahanpesuvastaisten vastaan kanssa. Valvojilla pitäisi nyt parempi kyky toimia, kun toiminta vaarantaa rahoitusvakauden. Nämä säännöt astuvat jo voimaan ja jäsenvaltiot paraikaa transponoivat niitä kansallisen lainsäädäntöön. Tämä mitä saattaa loppuun joulukuun 2020 mennessä. Tämä tulee rahanpesuvastaisen toimintaan. No meillä on myös EU-luettelo korkeariskisistä kolmansista maista, joilla on strategisia puutteita, kuten tiedätte, maaliskuussa neuvosto vastusti komission delegoitua säännöstä. Tämä päätös ei tarkoita sitä, että luettelointi olisi tärkeä osa menelovaa työtä päinvastoin, mutta jotta väline on täysivaltainen ja että se on laadukas, meidän pitää tehdä luettelo kunnollisen prosessin myötä. Uskomme, että jos halutaan vahva ja tehokas väline, komission etusta pitää laatia avoimemmin ja se pitää antaa kannustimia valtioille, että ne toimii. Tiedän, että komissio on työstänyt kovasti uutta metodologiaa, jonka se tulee esittämään ministereille lokakuussa rikoslainsäädäntökehys rahanpesualalla on myös tullut vahvistetuksi sen myötä, kun on hyväksytty direktiivi, joka liittyy sitä torjuttaan rahanpesua rikoslainsäädännön kautta. Tämä direktiivi on par aikaa täytäntöpanosvaiheessa jäsenvaltioissa. Talouspanin määräaika on elokuun 2020. Arvoisat edustajat, neuvosto etenee myös muillakin rintamilla – joulukuussa 2018 sopii siitä, että olisi rahanpesun vastainen toimintasuunnitelma, jotta voitaisiin parantaa nykyjärjestelmää entisestään. Ja neuvosto säännöllisesti monitoroi eri toimien tehokkuutta. Lisäksi olemme pyytäneet, että komissiolta tulisi tällainen postmortem-arviointi nykyiselle tapaukselle, jossa pankit ovat mukana, jota voisin paremmin tiedottaa muista lisätoimista keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Komission julkaisut julkaissut raportinsa heinäkuussa ja se esittelee sen neuvostolle lokakuussa. Tämän myötä pyydämme, ECOFIN hyväksyisi päätämät joulukuussa rahanpesun vasta strategisesta agendasta, joka opastaa komissiota, kun mennään eteenpäin. Hyvät naiset ja herrat, paljon on tehty tosin puuttua tähän tärkeään ongelmaan – ja kaiken kaikkiaan uskon, että yhteinen työmme rapesuvassa toiminnassa on erinomainen esimerkki loistavasta yhteistyöstä. Prioriteettinamme on puheenjohtajakaudella torjua veropetoksia, verovälttelyä ja aggressiivista verosuunnittelua. Odotan innolla, että kuulen teidän kantojanne. Kiitos paljon huomiostanne. Kiitokset ministeri Tuppurainen. Sitten haluaisin pyytää komission käyttämään puheenvuoron ja sen käyttäisi komissaari Vera Jourova. Olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat jäsenet. Rahanpesu äskettäin on päätynyt otsikoihin ja se on monien avainhaasten ytimessä, joita Eurooppa tänään kohtaa. Komissio on täysin sitoutunut turvaamaan EUn rahoitusjärjestelmän ja suojelemaan kansalaisia siltä, että pestään rikollistoimista syntyviä varoja. Sieltä suojellaan kansalaisia terrorismilta, edellyttää myöskin, että on vankka järjestelmä, joka kohtaa, vahvist, vastaa terrorismin eh, rahoitukseen. Ja meidän rahanpesuvastaisen politiikkamme on saatava kansalaisten luottamus, samoin myöskin kansainvälisten kumppaneidemme luottamus. Viimeisten viiden vuoden aikana yhdessä Euroopan parlamentin kanssa me olemme tehneet kovasti työtä vahvistaaksemme EUn sääntöjä tällä alueella rahanpesun vastaisten sääntöjen vahvistaminen, uudelleen tarkistaminen, eh, rikosseuraamusten vahvistaminen ja se, että on vahvistettu toimintaa, eh, niissä yksiköissä kerävät tietoa taloudellisesta toiminnasta ja se, että vahvistetaan myöskin Euroopan pankkiviranomaisen roolia, ovat kaikki hyvin tärkeitä askelia tällä alueella. Tärkeää on nyt, että saadaan tehokkaasti pantua nämä säännöt toimeen, ja parlamentti on oikeassa korostaessaan tätä tavoitetta tämän vaalikauden alussa. Minä sanoisin, että on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot panevat toimeen sekä neljännen että viidennen rahapesun vastaisen direktiivin. Äänimmäisen tulee voimaan tammikuusta 2020 ja komissio on seurannut hyvin tarkkaan jäsenvaltioiden tehokasta to, sääntöjen toimeenpanoa. Rikkomusmenettelyjä on käynnistetty sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole panneet täysin toimeen neljättä direktiiviä ja jotkin näistä menettelyistä ovat edelleen käynnissä. Me seuraamme hyvin tarkkaan sekä lainsäädännön vastaavuutta että sitä, miten säännöt pannaan toimeen käytännössä. Kun monet puutteet olisivat korjattavissa,